sen kahdeksasta tein tarkistusehdotuksia, joilla pyritään poistamaan useampia tekijöitä. Mainitsen nopeasti eh, virtuaalinen kilpailu ja kohtuuttomat sopimukset, niihin täytyy adekvaatisti puuttua, mutta minusta ei tarvitse viitata erityistapauksiin, ei erityisiin maihin tai tiettyihin instrumentteihin, esimerkiksi sitä Libor- tai Euribor-markkinoita. Kohdan 13 suhteen, substanssin suhteen olen varma, äh, voidaanko puolustaa, kuluttaja puolustaa, että ne olisivat mukana yritysten suurissa neuvostossa että edellisen 20 prosentin kiintiö ja tässä on mukana rahoitusalalla tässä täsmällisessä kysymyksessä näille kuluttajien ja teollisuuden yhteishallinnon kanssa. Yhteishallinto työntekijöiden ja yritysten kanssa saksalaisessa muodossa voi olla kiinnostava, mutta kuluttajien kanssa mielestäni ei. Olen ehdotus myös kohdassa 15 tämän vaihtoehtoista ri- konfliktin poistamismenettelyjä. Ensiksi, että oletaan yleisen mielipiteen kanssa samaa mieltä, vaan siksi, että sen muotoilu ei ole valiokunnassa äänestettyyn aikaisemman kannan mukainen. On nähnyt, että on tehty kahdeksan tarkistusta kollegoilta tähän kohtaan. Ja kuten esittelin pari minuuttia sitten, sanoa, me varmasti löydämme kiinnostavan kompromissin tästä. Viittaisin vielä muutaman kohdan, joka on ovat tärkeitä. Kysymys ei ole nyt poistamistarkistuksista, vaan lisäyksistä, joita ehdotamme. Muutaman EPP-kollegan kanssa olemme ehdottaneet tarkistuksia, jotka koskevat kuluttajien saamaa tietoa. Ja liittyen kohtaan neljä No, meidän täytyy lähteä, lähteä siitä, ää, informaation pitää olla kohdistettu ja vertailu mahdollistavaa. Eikä me pidä mennä siihen ansaan, että tietoja tulee koko ajan lisää. Kun tiedämme, että kuluttaja ei enää kykene nielemään tietoa ja koostamaan sitä. Vertailu se voi tämän tyyppiset vaihtoehdot ovat äärimmäisen tärkeitä. Useamman kerran valiokunnassa olen painottanut ja tehnyt siihen liittyviä tarkistuksia, että kuluttajalle annettavan informaation ei pidä kohdistua ainoastaan kuluttajalle, vaan myös yrityksille. Yritykset eivät usein tiedä kuluttajien tarpeita. Yritysten oikeusosastot tietävät, mutta palveluyritykset, niillä on tarpeeksi käsitystä kuluttajien oikeuksista. Ja jos näin on, voisimme varmasti välttää riitoja ja oikeusjuttuja. Eli tarkistus kutosen, niin kuusi pyrkii menemään vähän esittelijä pitemmälle liittyen kohtaan 16 uusiin kuluttamistapoihin kestävään vastuulliseen kuluttamiseen. Muottaiset mullistuvat meidän maissamme maissa, jotka ovat kulutusyhteiskuntia – Äh, ne tulevat laadullisesti, siellä tulee kulutus muuttumaan. Täytyy ajatella tuotteiden kestävyys, pitkäikäisyys keinona välttää ää, äh, tuhlausta ja sitten kierrätys ja myöskin käytettyjen tavaroiden markkinat, jotka on mainittu eBay, kaikki tämä pitää ottaa huomioon. No, kaikkea tätä pitää tehdä tietysti monivuotisten rahoituskehyksessä 13.20 tiedämme, että tämä on tiukka paikka EU-toimielimien suhteiden suhteen, mutta mietinnön kohta 17 täsmentää, että meillä täytyy olla asiallista rahoitusta tarkistuksessa kutsuisin riittävän kunnianhimoiseksi, koska tämä kuluttajaohjelma on unionin pienimpiä eikä se saa kärsiä nykyistä tappeluista, jotka liittyvät EU-budjetin höyläämiseen. Ja hämmästyttää tätä useampien kollegojen, EPP-kollegojen tarkistukset pyrkivät poistamaan tämän kohdan. Minä en halua tämän kohdan poistamista. Se olisi hu- huono merkki antaa tuntemassamme kontekstissa. Ja se antaisi komissiollekin tukea vaikka riittämätöntäkin, sitä täytyy tukea kaikissa toimissaan tämän ohjelman puitteissa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Rochefort. Kiitos, herra Rochefort. Ja nyt laittaisin varjastelun hatun päälle. I, I've really um, worked closely with Mrs. Cunningham. Olen tehnyt läheistä yhteistyötä edustaja Kanietin kanssa Meillä on yhteisiä tarkistuksiakin. Niissä tuodaan esille näkemyksiämme komission ehdotuksesta. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että tämän valiokunnan pitäisi keskittyä siihen, mitä me haluaisimme tehdä priorisoinnin suhteen ja haluaisimme myös lisätä uusia ajatuksia komission ehdotukseen. On tiettyjä seikkoja, jotka meidän mielestämme ovat tärkeitä kuluttajan näkökulmasta ja myös on on uusia su- suuntauksia. Täytyy muistaa kuitenkin se, että ei pidä esittää sellaisia ajatuksia, jotka eivät edes alkuperäisessä ehdotuksessa ole, eivätkä sinne kuulu. Mutta varmasti esitteen kanssa pääsemme hyvään lopputulokseen näiden tarkistusten tukemana. Eli täytyy katsoa, kuinka tarkasti me otamme oman roolimme kuluttajansuojan puolustajina. Se on minusta äärimmäisen tärkeä näkökulma. Haluaisin korostaa tiettyjä erityisiä seikkoja, jotka haluan tuoda valiokunnan tietoon, jotka ovat minulle tärkeitä. Minusta meidän tulisi olla valppaampina kilpailuaspektien suhteen. On se vaikutelma, että tällä hetkellä kuluttajapolitiikassa ei kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, minkälaisia vaikutuksia on riittämättömällä kilpailulla kuluttajiin. Ja tässä on aika laaja työsarka. Oikeastaan kuluttajayksikköäkään ei yhteen aikaan ollut olemassa komissiossa. En tiedä, onko tilanne muuttunut, mutta joka tapauksessa talous- ja raha valiokunnan kollegat ovat aiheesta huolissaan. Esimerkiksi rahoitus alan sääntelystä ja euron tilanteesta vakiinnuttamisesta. He eivät juurikaan ole voineet keskittyä kilpailupolitiikkaan. Keskustelin Sharon Bowlesin kanssa puheenjohtajana ja hän varmaankin on minun kanssani samaa mieltä. Asia ei ole ollut heillä prioriteettina. Ja erityisesti huomauttaisin, että on myös internetmaailmassa kilpailun vastaista toimintaa. Tämä on tuotu esille. Kun ajatellaan käytännössääntöjä niiden laatimista, joita tulisi noudattaa ja varmistaa, että silloin kun hintavertailusivustoja edistetään, niin kyse on todellisista hintavertailuista ja sivut sisältävät järkevän vertailulistan, josta kuluttaja sitten voi valita silloin, kun he valitsevat erilaisia tarjouksia, tuotteita. Internetin välityksellä voidaan välittää myös mainoksia, erilaisia tarjouksia. Kuluttajan on tiedettävä, mistä tällaiset tarjoukset tulevat. Tämä alue on muotoutumassa entistä vaikeammaksi ja myös tietosuojakysymykset täytyy muistaa tämän asian yhteydessä. Miten henkilökohtaisia tietoja käytetään markkinointitarkoituksissa? Itselläni oli mielenkiintoinen tapaaminen tällä viikolla digitaali ympäristöstä kanssa. Ja he ovat havainneet sellaisia tapauksia, joissa kuluttajat profiloitujen tietojen ja niiden sivujen perusteella, joissa he ovat käyneet, ovat joutuneet tällaisen tiedonkeruun kohteeksi. Heidän kuluttajakäyttäytymistään on, on rekisteröity ja kerätty. Eli kyllä tämä on myös kuluttajan suojakysymys. Meillä on tällaisia uusia haasteita, joita nousee esille. Ja kun puhumme digitaalisista sisämarkkinoista, aivan niin kuin komission sen Bahniekin totesi, niin hän haluaisi sisällyttää tämän sisämarkkina-aloitteeseen tulevana syksynä. haluaisimme varmaankin komission vastaavat pääosastot kutsua mukaan, mukaan vaikkakin näin kehitysvaiheessa käsittelemään nimenomaan näitä kansanterveyskuluttaja-suojakysymyksiä. Niihin täytyy tarttua. Toinen alue, joka on tähän sidoksissa kyllä, mutta oikeastaan tällainen tietopohjainen ala, alue. Me emme hyödynnä riittävällä tavalla sitä hyvää tietoa, jota pääosasto komissiosta kerää kuluttajapolitiikasta ja, ja näistä tulostaulun kysymyksistä. Osa tiedoista näkyy toki päätöksenteossakin, mutta minusta me emme käytä näitä tietoja tarpeeksi paljon hyväksemme. Yhteinen tutkimuskeskus aikoo tehdä enemmän mallintamistyötä sisämarkkinoiden toiminnasta. Ja ensi viikolla taitaa olla Brysselissä kokous. Itse en voi siihen valitettavasti osallistua. Tänään itse asiassa tämä kokous järjestettiin. En voinut tietenkään mennä, koska äänestimme aamupäivällä, mutta kokous on siis pidetty ja siellä käsiteltiin mallintamista, jonka avulla pyritään ymmärtämään kulutuskäyttäytymistä paremmin. Paljon työsaikaa kyllä on ja toivon, että osa tästä työstä löytää myös oman paikkansa kuluttajapolitiikka-aloitteesta. Tässä muutama seikka, jonka erityisesti halusin nostaa esille. Oikeastaan loppukommentti, joka liittyy tiettyihin tarkistuksiin kollegat ovat tehneet, on se, että meidän pitää varmistaa, että tieto kulkee kunnolla ja asianmukaisesti turvallisuudesta ja kuluttajille tarvittavasta tiedosta. Politiikan teon pohjana on oltava tieteellisten tulosten. Tähän liittyy myös markkinavalvonta, eli miten tähän suhtaudutaan. Nämähän ovat horisontaalisia kysymyksiä, rajat ylittäviä kysymyksiä eri yksiköiden välillä. Eli on tehtävä selväksi se, miten, miten tärkeänä me tätä asiaa pidämme. Tässä minun kommenttini. Näin, varjojen puheenvuorot on kuultu. Onko vielä muita jäseniä, Kreutzmanko? Okay. Um, in which case I'm... No tässä tapauksessa, jos edustaja Kalfesille sopii, niin voisimme pyytää komission puheenvuoroa tähän, tässä vaiheessa. Kuka siellä ensimmäisenä käyttää puheenvuoron? Thank you very much, Chair, and thank you for your welcome words uh, at the beginning of the meeting. Kiitos ystävällisistä sanoista kokouksen alussa. Meillä on nyt oikeus olla täällä tänään. Tunnen monet teistä aikaisemmassa työssä nyt olen uudessa ympäristössä. Ja on ihan asianmukaista, että ensimmäinen tehtävä kanssanne on globaali horisontaalinen kuluttaja-aloite. Ja odotan tätä mietintöä, joka pyrkii si- juuri siihen kuin mekin. Meillä on samat tavoitteet. Ja odotan tämän keskustelun johtopäätöksiä ja loppumietintöä. Kiitos myös varjoesittelijöille. Me perehdymme kaikkiin kommentteihin. Olemme käyneet läpi kaikki tarkastukset, olemme tarjonneet vähän syötettä. tätä sitten tällä on Fredi Manfredi DG oikeuspääosastolta. Tämä on yhteinen aloite. Meillä on yhteinen aloite ja esityslista. Koska komissio ajattelee kuluttajia kaikissa pääosastoissa. Ensinnäkin kuluttajien oikeuksien takana riita-asioissa. Meillähän oli jo parlamentissa sen riidanratkaisuun käsittelyä viime vuosina. Olen oikein tyytyväinen meillä ehdotuksia, jo tekevät selkeän eron rinnas, kanssa tässä mietinnössä ja sitten tämän kollektiivisen riitaisuuden ratkaisun toisessa yhteydessä. Nämä ovat täysin eri asioita. Me vielä käsittelemme omassa tekstissä kollektiivisten riitaisuuden ratkaisua, mutta joka meillä on nyt päätös ratkaisusta ja virallisesta riidan, vaihtoehtoista virallisesta. Sitten meillä on äh, sisämarkkinoiden toimintapaketti 2. Tiedät, että komission työohjelmassa on jo ehdotus paketista, joka liittyy transparenssiin, pankkitileiden vaihtamiseen ja hetki lähestyy ja on tärkeää, että mietintö heijastaa tuota. Jätää myös huomioon. Ja olemme myös tarttuneet jäsenmaiden tilanteeseen esimerkiksi komission alkuperäisten suositusten huono vastaanotto. Tuoteturvallisuus. Asiat etenevät. Kuluttaja-agenda on dynaaminen. Viime viikolla komissio hyväksyi pakkauksen tuoteturvallisuudesta ja markkinavalvonnasta. Tämä voi tulla tarkistuksessa. Ja sitten paikan päällä tapahtuva kontrolli kolmessa maissa ehdottomasti yhteistyötä näiden maiden viranomaisten kanssa. Meillä ei ole oikeudellista perustaa te- tarkistusten tekemiseksi tuolla, mutta täytyy pitää huolta, että annoittamatta viranomaisten käyvät tarkastukset. Sitten ja kuluttajajärjestöjen tukeminen, komissio tukee niitä taloudellisesti EU-tasolla ja toimii kapasiteetin rakentamista kansainvälisissä järjestöissä. On vaikea nähdä lisäarvoa rekisteristä, kuluttajajärjestöistä. Vaatisi valtavasti työtä. En näe, johtaisiko toivottuun tulokseen. Ja mit, mitä tällä ehdotuksella saavutettaisiin. Ja sitten haavoittuvimmassa asumassa olevat kuluttajat. Tarkistukset menevät samaan suuntaan kuin lähetymistapaamme. Eli laaja määritelmä siitä, mikä on haavoittuvassa asemassa oleva lapset ikääntyneet, mutta ehkä olisi parempi puhua haavoittuvista tilanteista haavoittuvista tunnettujen ihmisten sijasta. Me teemme tutkimuksia tämän suhteen. Se on fokusta työssämme politiikka-alueella. Laatu. Lainsäädäntömme tarkoitus on turvallisuus ensinnä ja sekä ruokan ja ei ruokatoteisiin on maata, talouslainsäädäntöä ruokatuotteiden turvallisuuteen, kun erityyppisestä ruoasta ja raaka-aineista eri tuotteissa eri markkinoilla. Tämä on kulttuuri ja kuluttajan valinta ja yksilöllisen kulutuksen kysymys. Lopuksi asia erittäin tärkeä liittyen energiakeskusteluihin, niin joihin mitä jossakin tarkistuksissa. Totesimme, että meillä on kuudes kansalaisten energiafoorumi, ja monen sidosryhmän foorumi, jossa käsitellään energiakulutusdataan välittömästi kuluttajille ja parhaita käytäntöjä. Äh, Tartuksena on äh, tuhlauksen vähentäminen ja henkilökohtainen energian kulutus. Eli työ jatkuu. Tiedonanto, kulut, tiedottaminen. Täysin siis sama, että tärkeää tehdä tätä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on ex-ante arviointi joita voimme kohdistaa tiedonannon jäsenvaltioiden kanssa oikealla tavalla. Hintavertailut. Olen iloinen, että tämä mainittiin. Tämä on tärkeää työtä. Me olemme tietää se, miten tärkeää tämä on nyt. Euroopan tapaaminen ensi kuussa esittelemme kertomuksia, jotka olemme valmistelleet tästä asiasta. Meillä on monen ryhmän kuulemista, meillä on kaikki sidosryhmät, olemme tuottaneet jotain. Se tullaan esittelemään tässä kuluttajien huippukokouksia ja sen valiokunnassa toivotan nämä kommentit ovat auttaneet. Odotamme seuraavia askelia ja prosessin loppuviemistä. Olemme käytettävissä, ja Suomen tarjota selkeytystä. Good. Thank you very much indeed. Does Mrs. Manfredi also want... Kiitos. Rauha Manfredi, kenties tekin haluatte käyttää puheenvuoron. The chairman, uh... Lyhyesti puheenjohtaja. Aluksi haluan todella korostaa sitä, että olemme kanssanne täysin yhtä mieltä siitä, että digitaalista kehitystä todella pitää edistää. Meillä on epäreiluja käytänteitä koskeva direktiivi ja tässä piilee valtava potentiaali, jonka kautta voidaan puuttua internetin mahdollisuuksiin huijata kuluttajia. Saatte pian valiokuntana epäreilujen kauppakäytänteiden direktiivin edistämiskertomuksen ennen kuluttajahuippukokousta. Pidän todella hyvänä esittelijän ja koko parlamentin tekemää työtä sinä että tuette kuluttajaohjelmaa. Ja nyt täytyy tulla kiinnittää huomiota resurssien käyttöön kriisin aikoina. Meidän pitää todella priorisoida toimiamme. Ja meidän on syytä valita viisi tärkeää talouden alaa, joilla uskomme, että kuluttajat ovat erityisesti vaarassa. Toivottavasti voitte tukea näkemystäni tästä. Tämä on hyvin tärkeää, koska meilläkin täällä on rajallinen kapasiteetti toimissamme. Ja on tärkeää, että parlamentti auttaa meitä keskittämään toimiamme. Ja lopuksi tästä on paljon opittavaa meille kaikille, eli tapauksesta kuten se, mitä kutsumme Apple-tapaukseksi. Olette ehkä lukeneet tästä lehdissä. Komission varapuheenjohtaja Reding on kirjoittanut kiireen kaikille jäsenvaltioiden ministereille sanoin, että meidän pitää pystyä löytämään keino puuttua sellaisiin toimijoihin, jotka eivät suoraan ehkä toimi rajat ylittävästi, mutta hyökkäävät eri kotimaan markkinoilla kuluttajia vastaan. Meidän täytyy tällä uudella aikakaudella katsoa kilpailupolitiikkaa, sen kokemuksia ja katsoa, missä toimissa tarvitaan entistä tiukempia lainsäädännöllisiä toimia, täytäntöönpanotoimia ja katsoa, miten voimme täytäntöönpanon osalta toimia entistä voimakkaammin. Um, some... Kiitos kovasti. Toivon, että tämä mietintö ja muut mietinnöt tuovat omat panoksensa tähän strategiaan nyt, kun sitä kehitellään. Niin kuin tiedätte, valiokunta on ollut innokas näkemään tämän hyväksyttävän. Nyt esittelijä, kenties jonkinlainen yhteenveto siitä, missä nyt mennään. Ja aikataulukin oikeastaan jo varmistettiin, mutta kenties se voidaan vielä toistaa. Esittelijä, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos vielä kerran kaikille puheenvuoron käyttäneille kollegoille heidän työstään ja panoksistaan, joka varmasti on auttanut parantamaan lopputekstiä. Kiitos myös komissiolle sen alkuperäisistä toimista. Se on toiminut moottorina tässä. Ja kiitos myös tämänpäiväisistä kommenteista. Teidän linjanne mukaisesti. Kuluttajapoliittisen ohjelman paketti on tärkeä, koska me todella tässä käsittelemme kansalaisuutta ja kansalaisia kuluttajina. Ja tämä on aloitteen keskiössä. Ja nyt saamme vietyä tätä työtä loppuun. Ensimmäisessä kertomuksessaan komissio teki eron eri lähestymistapojen välillä ja tätä kehitämme nyt eteenpäin parlamentissa. Tarkistukset, joita kollegat ovat tehneet, niiden sisältö tässä jo näkyy. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä ja olen monesta yhtä mieltä. Esimerkiksi tarkistuksista, joissa sanotaan, että on välttämätöntä tehostaa kuluttajan kykyä harjoittaa omia oikeuksiaan, toteuttaa niitä vaikeillakin markkinoilla. Pitää olla myös oikeita mekanismeja siihen, että tieto liikkuu oikealla tavalla, käyttäen jo olemassa olevia välineitä, mutta myös uusia välineitä, joilla voidaan vastata kuluttajan kohtaamiin uusiin haasteisiin. Viittaan tässä sähköiseen kauppaan, uusiin teknologioihin, geenimuunneltuihin organismeihin, nanoteknologian ja niin edelleen. Nämä asiat vaikuttavat jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän kuluttajan ja niiden pitää näkyä tässä ohjelmassa, jota valmistelemme haluan vielä korostaa ajatusta siitä, että seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa olemme päässeet jo pitkälle ja mahdollisimman laajan konsensukseen. Minulla on tässä jo mahdollisia kompromissiehdotuksia. Välitän ne teille kirjallisesti. Ja uskon, että meillä on kaikki edellytykset saattaa valiokunnalle käsiteltäväksi sellaisia laaja-alaisia tarkistuksia, joilla voidaan päästä eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Aikataulusta jo puhuinkin aikaisemmin. Jos puheenjohtaja haluaa tämän vielä toistaa, niin hyvä. Ehkä päivämäärät voitaisiin vielä tässä ottaa esiin. They will be published anyway. Ne tullaan myös verkkosivuilla julkistamaan. Paljon kiitoksia esittelijälle työn vetämisestä ja kaikille pari esittelijälle ja paljon kiitoksia komiksiolle panoksestaan. Ja nyt voi siirtyä eteenpäin. Rava totta kai. Thank you, Mr. Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain käyttää tilaisuutta vastatakseni herra Rochefortille. Miksi EPP ehdotti viittaukseen monivuotisen rahoituskehykseen? Me poistimme kohdan 17 ja puhumme tarkistuksesta 209, koska meillä on sama idea kohdassa 5. Tarkistuksesta 24. Tätä kai EPP on vakuuttunut. So, thank you. I think you've satisfied, Mr. Rushford. That's good. Tiedättekö vastaus? Kollegan irtämisen vuoksi tulkilta jää pari sanaa väliin. No nyt mielipiteen vaihto tärkeästä lausunnosta, joka koskee sähköistä tunnustamista ja sähköisiin transaktioihin liittyviä luottamuspalveluita sisämarkkinoilta. Me olemme puhuneet jo aika, aikaisemmin siitä, että digitaaliset sisämarkkinat ovat prioriteetti meille. Olemme pettyneitä, että tämä ei ole vetovastuussa tämä valiokuntamme, koska olimme sitä sähköisen tunnistamisen suhteen. Meillä on teollisuusvaliokunnan kanssa kuitenkin sopimus siitä, että me otamme vastuun erittäin tärkeästä elementeistä, joten Rava Gallolla on erittäin tärkeä avainrooli tässä koko paketissa. Tiedän, että hän on käynyt teollisuuden kanssa näyttelyllä tämän Gallolle puheenvuoron. Tämä on ensimmäinen mahdollisuus kuulla asiasta. En tiedä, oletteko miettineet jotain vaikutusarviointia. Meillä on komissio paikalla joka tapauksessa. Andreas Servides, hyvä. Joka on DG Connectin työryhmäjohtaja. Kuulemme varmaan teitä. Ensiksi annan siis puheenvuoron Rava Gallolle. Ja alkaa oikeassa komissio esittelee ehdotuksen. Selvä. Gallo ensin. Merci, monsieur le président. Effectivement, dans... Kiitos puheenjohtaja tässä hyvin tärkeässä ja myös teknisessä aiheessa. Minulla olisi jotakin kysymyksiä komission suuntaan. Olen tyytyväinen, että sain puheenvuoron ensimmäisenä. Tämä asetusehdotus sisältää uutuksia, jotka ovat huomattavia toisin kuin olemassa oleva lainsäädäntökehys, eli direktiivi vuodelta 1999. Tämä ehdotus ja elektroninen sähköinen allekirjoitus. Tämän lisäksi olisi tällaisia sähköisiä luottamuspalveluja, muun muassa leima, ää, aikaleima ja myös sähköisten asiakirjojen vastaanotto ja niiden toimittaminen. Asetuksen valitseminen ei ole mitenkään yhdentekevä valinta, vaan komissio on tehnyt tämän valinnan sen takia, että direktiivi vuodelta 1999 ei ole tuottanut toivottuja tuloksia, kun ajatellaan harmonisointia. Täytäntöönpano on ollut kansallisesti eriävää. On tehty erilaisia tulkintoja jäsenvaltioissa – on nostettu myös yhteensopivuusongelmia. Ja totta kai, aivan niin kuin tiedämme ja valittelemme, sisämarkkinat ovat sirpaloituneet. Tämän lisäksi 99 vuoden direktiivin standardit ovat tällä hetkellä vanhentuneita, jos vertaamme niitä markkinaodotuksiin. Tämän asetusehdotuksen Ehdotukset ovat hyvin selkeitä ja me emme ole kovinkaan kaukana siitä aihealueesta, jota juuri äsken käsittelimme. Kyse on luottamuksen ehdoista, olosuhteista, kuluttajien näkökulmasta. Puhumme nimenomaan digitaalisesta ympäristöstä ja totta kai kyse on siitä, että kehitämme digitaalisia sisämarkkinoita. Tästähän me olemme toiveemme esittäneet. Luottamus toteutuu sitä kautta, että henkilötietoja suojellaan. Aivan niin kuin edellisen aiheen yhteydessäkin todettiin. Tunnen myös sen aiheen oikein hyvin. Meidän on oltava hyvin huolellisia ja valppaita, koska tämän asetuksen täytyy vastata myös sitä, mitä me teemme ja mitä minä henkilökohtaisesti teen valiokunnassa henkilötietojen suojan ja yksityiselämän suojan suhteen. Puhutaan niin sanotusta privacy by design näkökulmasta. No sitten digitaaliset sisämarkkinat. Me olemme totta kai esittäneet tästä toiveemme. Ja voi vain todeta, että todellakin toivon, että tuloksiin päästään, mutta vielä ei olla aivan maalissa. Käsittelisin muutamia seikkoja, joita olen halunnut nostaa esille ja haluaisin kuulla komission selityksiä. Ensinnäkin vastavuoroisen tunnustamisen periaate ja keskinäisen hyväksynnän periaate. Tämä on hyvä valinta, koska ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo kehittäneet ja investoineet sähköisen tunnistamisen välineitä voivat säilyttää olemassa olevan järjestelmän. Verkostojen ja tietojen turvallisuus on kuitenkin digitaalisessa ympäristössä ydinkysymys. Tästä syystä ilmoitusmenettely, jota ehdotetaan, ei minusta ole riittävä. Kun katsomme turvastandardeja, joita tässä yhteydessä ehdotetaan, niin näin todella on. Minä ehdotan sitä, että pitäisiköhän ottaa käyttöön minimisovelluksia vähintäänkin sellaisia standardeja, normeja, joita esimerkiksi kehitetään televiestintäalan normeja määrittelevässä instituutiossa. Kyseessä ovat sellaiset standardit, jotka olisivat jonkinlaisia normeja standardeja, ja sitä kautta voitaisiin päästä minimitasoon ainakin. Toinen seikka, jota haluaisin käsitellä, liittyy uusiin luottamuspalveluihin, jotka on tässä tekstissä otettu huomioon, eli leimat, aikaleimat ja sähköiset asiakirjat. Kyse on tunnust- erottamisesta jäsenvaltioiden välillä. Ja kyse on myös teknisistä spesifikaatioista. Tämä on keskeinen seikka, kun kyseessä on oikeusvarmuuden takaaminen. Sertifiointi, joka vaatii yhtä ja ainoa juridista tulkintaa. Tämä on oleellista, jotta voidaan käyttää luottamuspalveluja, sähköisiä luottamuspalveluja pk-yrityksissä. Kun julkisten hankintojen sääntelyä käsitellään ja sähköisiä hankintoja käsitellään, niin nyt ja tässä yhteydessä – täytyy nimenomaan ryhtyä sanoista tekoihin. Kolmas seikka, joka edelleenkin on vielä avoin kysymys, liittyy palvelun, luottamuspalvelu palvelujen tarjoamiseen ja artikla 17 kohta 1. Tässä pohdin sitä, että alustavan luvan puute Onko se ongelmallinen, jos vaikkapa valvontalaitoksen tarkastusraportti ei olekaan validi, jos saadaan kielteisiä tuloksia, niin mitä sitten tapahtuu? Toivoisin todella, että komissio voisi tarjota meille täsmennyksiä tästä. Muistuttaisin vielä, että päätöslauselmissa aiheesta. Parlamentti on pyytänyt komissiota ottamaan käyttöön eurooppalaisten viran, validaatioviranomaisten portaalin. Tässä tekstissä, artiklassa 26, komissio luo puitteet tällaisille palveluille, mutta ei eksplisiittisesti totea, kenen tämän palvelun pitäisi tarjota. Tässä tarvittaisiin vielä täsmennyksiä. Vaikkakin ymmärrän, että ainakaan tässä valiokunnassa tai muuallakaan emme voi loputtomiin keskustella teknisistä spesifikaatioista, erittelyistä, niin teknologinen neutraalius täytyy muistaa tässäkin asetuksessa. Jos systemaattisesti turvaudutaan dele- de, de, delegoituihin ja täytäntöönpanon säädöksiin, niin sehän on ongelmallista. Komissio on kyllä tietoinen näistä moitteista ja komission pitäisi tässä perustelunsa esittää. Tämä ensimmäinen näkemysten vaihto on sellainen, että Voimme viitata myös siihen toimivalta joka asiaan liittyy. Alun perin aiheen käsittely annettiin Itrelle ja puheenjohtajamme kiisti aivan oikein tämän. Digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Puheenjohtajakokouksessa on käsitelty erinäisiä vaihtoehtoja me saimme artiklan 50 yhdessä Itren kanssa ja sitten pitkien vaikeiden neuvottelujen jälkeen uskon, että paras ratkaisu olisi se, että tuemme saavutettua ratkaisua. Toivon, että kollegat, jotka ovat varjoesittelijöitä, tukevat tätä samaa ratkaisua. Haluan kiittää myös puheenjohtajaamme Malcolm Harberia niin, että hän on puolustanut näin hyvin tässä aiheessa valiokuntamme etuja. Vielä kerran odotan komissiolta nyt lisää selityksiä. Tämä aihe on pelottavan tekninen luonteeltaan. Tässä salissa meitä on lukuisa joukko ja äh, kiitän totta kai rohkeita paikalla olijoita huomiosta. Well, thank you very much for setting out some of the... Paljon kiitoksia näistä ratkaisevista kysymyksistä, jotka kävit läpi ja teillä on kokemusta näissä asioissa. Oikein hyvä, että olette vetovastuussa. kanssa ja minä olemme varjoesittelijöistä paikalla ja ehdotuksemme on, että ja Kreutzmann, olette Busen puolesta. Meillä on virkaa tekevä varjoesittelijä. Ehdotan, että ja pyydän nyt komission edustajaa mä vähän suunnittelusta meidän esitys täällä, koska meillä on ensimmäinen mielipiteenvaihto aiheesta. Joten ehdotan, että kuulemme teitä Rava Gallonen jälkeen sitten Kast ja Kreutzmann ja minä. Ja sitten palataan Rava Galloon. Herra Sevido Kiitos puheenjohtaja esittelijä. Hyvää iltapäivää. Annan kunnialla täällä esitelläksemme näissä kymmenessä minuutissa, jotka meillä on käytössä, käytäkseni niin työkaluna, jolla tarjoaa jotakin vastauksia kysymyksiä, joita esittelijä otti esille. Esityksen lopussa ehkä pyrimme katsomaan aiheita, joita tämä paperi ei Miksi tätä ehdotusta tarvitaan? Esittelijä on maininnut kaksi pääkohtaa. Ensinnäkin tämä pirstautuminen, joka on syntynyt elektronisen tunnistamisen direktiivistä. Tämä on fakta. Ja toinen äärimmäisen tärkeä asia meille on jotain, jota me pyrimme säilyttämään ehdotuksessa, on, että valtavasti on investoitu joukossa jäsenmaita, jotta tämä elektroninen tunnistamiskehikko ja sen tekninen toteuttaminen toimisivat tehokkaasti kansallisella tasolla. 99 direktiivillä ei pyritty luomaan työkaluja kansalliselle kehitykselle tarkoituksena oli luoda markkinat, jotka voisivat luoda sähköisen tunnistamisen markkinat, jotka voisivat mahdollistaa elektronisen tunnistamisen luottamusta, luottamuspalvelujen osana. Ja sitten haluttiin transparenssia ja oikeusvarmuutta digimarkkinoilla. Näin ei valitettavasti käynyt. Ja tämä työkalu, valinta, tämä asetus, on keino, jolla me pyrimme pääsemään yli sen pirstoutumisen, jota elektronisessa tunnistamisessa on syntynyt. Toisekseen direktiivi hyväksyttiin 99. Paljon vettä on silan alla kulkenut. Ei enää puhuta enää allekirjoituksista, vaan luottamuspalveluista. Ja luottamuspalveluiden tärkeä osa on, että on keino tunnistamisen varmistamiseksi. Olemme ihan selviä, että kun puhumme identifioinnista, tunnistamista, olemme herkillä vesillä alueella, koska tämä identiteetti, henkilöllisyys, ne varmistaminen on jäsenvaltioiden tehtävä. Enkä pyri lähentämään henkilötietojen varmistamista e-identiteetin piirteitä. Mutta me pyrimme mahdollistamaan kuitenkin sen, että kun meillä on 16 jäsenvaltiota, jolla jo on tai on tulossa jonkinlainen etunistamiskeino julkisia palveluita varten, pyrimme mahdollistamaan sen, että nuo kansalaiset voivat käyttää online-palveluita sen oikeusalueen ulkopuolella, jossa heidän tunnistuksensa toimii miksi me uskomme, että luottamuspalveluiden vastavuoroinen hyväksyminen tässä kontekstissa, jossa mainostetaan online-palvelut, no, tapahtuu sisämarkkinat oikeuspohjalta 114 artiklan pohjalta. Ja meillä pitäisi olla oikeusperusta, joka lisää oikeusvarmuutta – joka takaa palveluiden määrän lisääntymisen ja niiden luotettavuuden paljon isommalta pohjalta kuin nyt. Kuten esittelijä mainitsikin, olemme ottaneet äh, tästä äh, e-allekirjoitusdirektiivistä. Olemme pyrkineet ottamaan huomioon nämä uudet tarpeet ja oikeudelliset raamit jäsenvaltiossa. Sä tunnistettiin, että elektroninen allekirjoitus on sinänsä tärkeä muoto täytyy ajatella, mitä yritykset kuluttajat tarvitsevat. Aikeasta hyötyäkseen prosessien luotettavasta sähköistymisestä. Joten olemme nämä aikaleimaukset, elektro- palvelut elektroninen toimittaminen ja se mahdollistaminen, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, rajat ylittävä tun- sen tunnistaminen rajat ylitse, mitä tapahtuu jo jäsenvaltiossa, ja sitten elektroniset dokumentit, niiden hyväksyttävyys, joka on osana tätä dematerialisoitunutta virtuaalisoitumista. Tämä on hankalaa ilman oikeusvarmuutta sekä business to business että julkisen sektorin ja bisnesten ja julkisen sektorin ja kansalaisten välillä. Täytyy pitää huolta sitä, kenelle me puhumme, minkälainen virtuaalinen representaatio, jonka kanssa me olemme vuorovaikutuksessa, onko verkkosivu tai mikä tahansa, ja miten tämä kytkeytyy RL reaalisessa maailmassa olevaan entiteettiin. Tämä on mukavampaa, luotettavampaa. ja prosessit ovat helpompia. No, esimerkiksi voidaan äh, ilmoittautua jonnekin etäilmoittautumisena ja voidaan käyttää muita identifioita keinoja tai luottamuspalveluita, että käyttäjällä voi olla jo käsillä. Joita voi jo teknologisesti käyttää muissa jäsenvaltioissa. Mutta ne täällä oikeudellisesti tunnistettu ja tämä kuilu on suljettava. Jos bisneksiä ajatellaan, jos meillä on yritys jossain maassa, me haluamme olla tekemässä Euroopan ja maailman kanssa. Digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi askel, mutta jos me kykenemme luotettavan ympäristön, joka takaa oikeusvarmuutta, korkeata turvallisuuden tasoa, ja korkean tasoa vastuullisuutta ja mukavuutta. Sitä voi tulla standardi myös kansainvälisellä tasolla. PK-yritykset ovat astuksen tärkeä kohde koska ne ovat tavallaan Euroopan moottori. Ne ovat kasvujuurilla. Me haluaisimme myös selvit- selittää, miksi, miten me näemme kaikkien työkalujen toteutuvan valmistuvan, jos ei idän tässä maailmassa. Ajatellaan jotain ihmistä, joka haluaa hyödyntää digitaalisia markkinoita. Tässä on verojen maksaminen esimerkkinä. Se nyt ei ole ehkä päivän huippukohta kenellekään, mutta tästä vähän ehkä tuskallista prosessistakin pitäisi tulla helppoa, mukavaa, auditoitavaa ja luotettavaa. näitä äh, portaalin identifiointi suhteessa hallinnollisiin menettelyihin, jotka täytyy viedä lapuun, voi olla tarpeen. Tänään verrat huomenna esimerkiksi jonnekin ilmoittautuminen, kouluilmoittautuminen. Miksi minun pitäisi käyttää erilaisia tunnistamiskeinoja? kun olen valmis lähettämään omat dokumentit, minun täytyy varmistaa, että se mitä lähetän on se, mitä alkein lähettää minä allekirjoitan ne, mutta allekirjoittaminen ei ole ainoastaan suostumus, vaan se on eräänlainen leima, jolla varmistaa, että se mitä vastaanotetaan ei ole, sitä ei peukaloida tai hylätä vai siksi, että sitä elektronisesti lähetetään. Kun olen velvollisuutena tehnyt, minun täytyy saada hallinnolta vastausapuolelta jotain. Ja tässä aikaleimaus ja e-toimittaminen, elektrosähköinen toimittaminen pitää tapahtua. Jos on esimerkiksi joku takarajaveroihin veroihin tai julkishankintoihin, täytyy tehdä tarjonta johonkin takarajan mennessä, niin täytyy tehdä varmaksi, että kun se tekee elektronisesti, niin saa vahvistuksen siitä, että sen, mikä on tehnyt, on, mitä on vaadittu. Ja kun kaikki on tämä on tehty, voi olla tarvetta tallentaa asiakirjat sen osoittamiseksi vuosienkin jälkeen, että, että transaktio on tapahtunut. Tai jos jotain menee pieleen tulevaisuudessa, se mikä on tallentanut on täsmälleen sitä, mikä alun perin vastapuolelle annettiin. Tämä on kaikille työntekijöille, ihmisille, mutta hallituksille. Uskon, että tämä virtuaalisoiminen aineellisuudesta eroon pääsy tuo kaikille, ei vain kansalaisille hyötyä. Tämä luo tehokkaamman keinon organisoida hallinnollisia prosesseja ja valtavirtaistamme sitä, miten julkisessa hallinnossa toimitaan tai byrokraattisessa ympäristössä. Tämä johdantona. Sitten seuraava kohta, joka on valiokunnan omaa pätevyysaluetta. Mä uskon, että paketti täytyy nähdä kokonaisuutena. Olen iloinen, että sitten viittaa muihin osiin jotka eivät välttämättä kuulu yksilömään IMKOlle, mutta jotka ovat oikeusvarmuuden ydintä erityisesti luotettavien järjestelmien luominen, tuotteiden sertifiointi ja lopuksi, mutta ei mitenkään vähimmäisenä, ihmisoikeuksien suojelu. Missä suhteessa uskomme, että asetus luo jotkut perusvaatimukset – joka teknologista toteutukseltaan tulevat, ja ne pitääkin luottaa standardeihin, kaikkiin täytäntöpane, ja me viittaamme astuksessa. Ja se tarkoituksena, että standardit, kun niitä syntyy, niin voidaan viitata jotta voidaan nostaa, että astuksen säännösten määräyksiä noudatetaan. Mutta kun palvelut eivät ole käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, standardit eivät ehkä ole valmiita. On hyvä, että meillä on joustava mekanismi Ja me haluamme tässä mahdolliseksi, että voitaisiin päivittää standardilistaa, joka johtaa asetuksen säädöstä määräämiseen. Yksi avain monimutkaistavista tekijöistä on sähköisen tunnistamisen keinojen vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Käyttäjien tunnistamisen, autentisoimisen kannalta tämä pätee myös oikeushenkilöihin ja liittyy myöskin siihen, miten tällaisten keinojen tarjonta tapahtuu kansallisella tasolla. Me emme voi asettaa mitään oikeudellisia standardeja tai turvallisuusstandardeja sille, miten jäsenvaltiot e-tunnustamisjärjestelmiä ottavat käyttöön. Mutta oikeudellista, näitä keinojen oikeudellista tunnustamista koskevassa lainsäädännössä on avoin mekanismi, joka mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot voivat yhdessä voivat samalla linjoilla teknologisissa projekteissa, kuten STAR, määritellä autentisointitasot. jotka takaavat teknologisen, tai ovat pohjalla teknologi- siis sen yhteiskäytettävyyden takaamisessa tai muissa astuksen täytäntöönpanoa varmistavissa keinoissa. Ja tässä lopuksi tämmöinen vähän yleiskuva prosessista. Me alkamme sähköistä ja me yritämme yksinkertaista sanamuotoa ja tehdä sitä täsmällisempää, mikä olisi vähimmäismäärä vaatimuksia, joka takaa hakkaisen tunnistamisen – me emme halua vastaan asetuksessa täällä on vaikutus kansallisen lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa, paitsi jos ei ole yhdenmukaista lainsäädännön kanssa. on tärkeää, että koska joskus sanoo, että, että tässä syntyy oikeus tyhjää, asetuksen hyväksymisen vuoksi. Eihän se näin ole. Asiahan on niin. astoksen sanamuoto on kovempi valtti kuin kansainvälinen lainsäädäntö elektronisten allekirjoitusten alueella verrattuna erittäin fragmentoituun lähestymistapaan. Artikla 10 antaa meille perspektiivejä. Digitaaliset sisämarkkinat ovat päätavoite, imperatiivi. Mutta kun me pyrimme virtuaalisemaan palveluita, ympäristö on globaali. Haluamme varmistaa, että kun puhumme äh, luottamuspalveluiden tarjoajia ja palveluiden tunnustetusta tarjoajista, me haluamme tunnustamismuodon, joka ei ainoastaan mahdollista, että Eurooppa tarjoaa hyväksyä se, mitä muualla tarjotaan, vaan mikä on tärkeämpää. Ja tässä vastavuorossa on olennaista. Meidän täytyy pitää huolta saada meidän tuotteet ja palvelut vastavuoroisesti hyväksyttäväksi ulkomailla. Sähköisiin allekirjoituksiin tunnistamisiin liittyen haluamme tehdä, että nämä allekirjoitukset liittyvät erityisesti luonnollisiin henkilöihin, ei oikeushenkilöihin. Oikeushenkilöillä meillä on elektroniset leimat, mikä on asianmukaisempaa, koska oikeushenkilö, joka siinä on sen puolesta allekirjoittamassa luonnollinen henkilö, vai se toimii sellaisenaan tarjoavan jotain lähtökohdan tai autenttisuuden takeita. Mitä tapahtuu esimerkiksi sähköisessä laskutuksessa? Mitä tulee äh, e-kaupan oikeusvaikutuksiin? tässä oikeus henkilöiden tapauksessa asiat toimivat samoin kuin leimat toimivat, mitä tulee alkuperään ja autentisuuteen. Mutta mitään ei tapahdu, ei ole selkeää kuvaa ajoituksesta, ja ajoitus ei ole mitenkään helppoa digiympäristössä, ja meillä täytyy olla jotain selkeitä sääntöjä suhteessa erityisesti tämän aikaleiman juridisen arvoon, joka saattaa ratkaista sen, onko tarjoukseni tätä ajoissa mutta vai onko minun pyyntöni pyyn vaatimusten mukainen. Ei asia ovat er-, äärimmäisen tärkeää. Osatekijä, kuten elektroninen toimittaminen, sähköinen toimittaminen – jos luottamuspalveluita ei täytetä, täydennetä keinoilla, jotka takaavat elektronisen asiakirja täyttää saamat oikeudelliset vaatimukset kuin paperiasiakirjat, niin sitten tämä jäisi vajaaksi, koska oikeudellinen muutos ei tapahdu nopeasti kun halutaan, koska sitten syntyy oikeudellista tyhjiötä, äh, kun maan laki vaihtuu, maa vaihtuu. Me voimme kannustaa palveluiden tarjoamiseen sen kasvuun. Tämä tarjoaa meidän yrityksille, kansalaisille, julkiselle sillä sektorille luottaa näihin palveluihin ja todella sähköistä palveluitaan. Tarjoaa mukavampia, luotettavampia palveluita asiakkaalle. Olen saattanut vastata kaikkiin esittelijän kysymyksiin, mutta teknologian neutraalisuus on sitten vielä tässä ytimessä. Ja siksi meillä on täytäntöönpanoa lainsäädäntöä, jossa tavoimme mitkä standardit liittyvät velvollisuuksien täyttämiseen. Mitä tulee sähköinen allekirjoitusdirektiivin. Se, että voin yllä tällainen kontrolli tästä on maita, joissa on vaan tällaisia kovaa älykorttityyppisiä ratkaisuja. Joissakin maissa taas on ser- servereitä, jotka allekirjoittavat palveluita. Ihan tulkinnan mukaan. Meidän mielestä molemmat lähestymistavat ovat luotettavia ja perustuvat hyvin standardeihin, mutta täytyy tällä asialta eteenpäin. Tämä pilvi allekirjoittaminen, etäpal allekirjoittaminen on yksi elementti joka asetus pitää ottaa huomioon, tai astuksen pitää tukea sitä. Ja lopuksi turvallisuussertifiointi. Tämä oli isompi ongelma. Ei ole mitään muodollista vastavuoroisen tunnistamisen säännöstöä jäsenvaltiolle tunnistaa turvallisuussertifikaatteja yhteisten kriteerien mukaan. On vain sopimuksia vastausten viranomaisten kesken ja näin seitsemän maan tapauksessa. Tästä tapauksessa keskustelu on tärkeää, että meidän täytyy nähdä miten pitää huolta, että turvallisuussertifioinnista tulee assetti, voimavara laitteiden luotettavuuden takamisessa, mutta samat aikaan pitää, pitää mielessä, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole mahdollisuuksia tuottaa tai edes vastaanottaa näitä sertifikaatteja. Mutta näitä keskusteluita me käymmekin jo jäsenvaltioiden kanssa. Well, thank you for that extremely comprehensive and... Kiitos tästä selkeästä ja hyvin kattavasta selityksestä. Ehdotus on tärkeä. Siihen liittyy myös melko monta monimutkaista kerrosta, joihin täytyy perehtyä huolellisesti. Aivan oikein korostitte sitä, että tämä on tärkeää, jotta sähköiset markkinat toimisivat asianmukaisesti erityisesti kun kyse on transaktioista ja sähköisistä hankinnoista. Tällä hetkellä sähköisiä hankintoja käsitellään direktiivin yhteydessä ja tämä on totta kai täydentävä osa, joten tämäkin pitää yrittää saada ajoissa eteenpäin. PK-yrityksillä aivan erityisesti aikaa säästyisi, jos asiakirjat, asiakirjat voidaan sähköisesti toimittaa ja tämä toimisi. ajatukset ammattikortista ja sähköisestä ammattikortista, pätevyystodistuksesta ovat myös käsittelyssä. Eli kyllä on oleellisen tärkeää, että tämä asia etenee. No niin, sitten lisäkommentteja. Brendekast, halusitteko esittää omat kommenttinne? Te olette tästä pätevyyden tunnustamisesta erityisen kiinnostunut. Ei, No näin on, puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Haluan kiittää edellisestä kattavasta esityksestä. Ja puheenjohtaja, kommentitte, kommentitte liittyen tähän asiaan ovat todella tärkeitä. On, tässä on tehty oikea oikeudellisen välinen valinta ja 99 allekirjoitusdirektiivi on sellainen, että meidän pitää nyt todella sulkea siihen liittyviä porsanreikiä, joita on tullut esiin. Eilen pidettiin parlamentista tähän liittyvä tekninen briefaus. Ja tässä puhuttiin suurten yritysten aikasäästöistä sähköisissä palveluissa. Meidän pitää pyrkiä tässä yksinkertaistamiseen ja torjua mahdollisia petoksia ja pitää turva, turvallisuuden taso korkeana. Ja loppukäteen näkökulmasta tekninen vaikeus varmasti tulee eri tavoin esiin eri kuluttajien kohdalla. Tätäkään ei saa aliarvioida. Meidän pitää ottaa huomioon sellaiset järjestelmät, joihin liittyy mahdollisia yksittäisten kuluttajien kohtaamia ongelmia. Yhteen sopivuus esimerkiksi on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme päästä digitaalimarkkinoiden tavoitteisiin ja välttää syrjäytymistä. Yksityisellä sektorilla standardisointi on ollut pirstaloitunutta, kuten tässä todettiin, ja turvallisuuslähestymistapa, esimerkiksi ne sellaiset, mitä käytetään sähköisissä pankkitransaktioissa, niissä on vielä kehittämisen varaa. Mitä sitten tulee tähän sähköisen aikaleimaan ja näin, muihin toimiin? Tässä tarvitaan todella sääntelyä, jotta voidaan edesauttaa näiden sähköisten välineiden käyttöä. On todella tärkeää, että saadaan varmuutta näille transaktioille. Ne ovat käyttökelpoisia. Toivottavasti voimme taata sen, että lainsäädäntötoimilla ei ole epätoivottuja kielteisiä vaikutuksia tai ei käy niin, että ihmiset eivät käytä sähköistä tunnistamista säännöllisesti. Ja kun käymme läpi menettelyitämme, meidän täytyy katsoa myös mahdollisia valvontatahoja kansallisella taho- tasolla. Tässä pitää tehdä yhteistyötä eri tahojen välillä. 12 artiklan sanamuoto näyttää olevan ensisimmäyksellä varsin epäselvä ja tässä varmasti on vielä varaa sitä parantaa. Toivottavasti tässä tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä ja EU tekee kansainvälisiä sopimuksia. Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenenä Yhdysvaltojen suhteessa totesin, että EUn ja Yhdysvaltojen vapakauppasopimuksen suhteen meidän täytyy päästä mahdollisimman hyvään yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden tasoon sähköisissä toimissa. Meidän pitää kannustaa toimiin tulevaisuuden sopimusten osalta. Ja jos puutumme teknisiin esteisiin ajoissa, tässä on toimintamahdollisuuksia. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kanssa. Kiitoksia, että sain käyttää puheenvuoron tästä erittäin tärkeästä aloitteesta, puheenjohtaja. Tämä oli hyödyllinen puheenvuoro. Uskon, että tässä meillä on kyllä tärkeää ja mielenkiintoista yhteistyön sarkaa. Kreutzmann. Mein Kollege Christian Bussoy hat mich gebeten. Kiitoksia. Edustan tässä kollegaa. Tässä vielä katsotaan, mikä hänen roolinsa on, mutta siis Itren nimissä puhun. Ei ole vielä pitkää tai kulunut paljonkaan siitä, kun olemme keskustelleet digitaalimarkkinoiden toteuttamisesta. Tähän liittyy ongelmia esimerkiksi luottamusmarkkinoihin. Ja tässä on selvästi parantamisen varaa yrityksille ja kansalaisille. Vaikka direktiivissä on oikeus perusta sähköisille allekirjoituksille. On valitettavasti todettava, että kansalliset järjestelmät ovat hyvin erilaisia joskus tai usein tunnistaminen ja vastavuoden tunnistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Sähköistä tunnistaa ainoastaan, jos ne ovat tarkistettavissa, valvottavissa – ja tämä aiheuttaa edelleen ongelmia rajat ylittävissä tapauksissa. Tässä komissio menee oikeaan suuntaan tämän asetuksen osalta, mutta kuten jo sanottiin, on tärkeää, että on laajaa hyväksyntää asialle. Tämä luo luottamusta. Ja pitää pohtia sitä, ovatko todentamiset ja varmenteet sellaiset, että niitä voitaisiin tietyltä korkeammalta taholta valvoa. Väärät toimet eivät lisää luottamusta itse järjestelmään. Ja minua kiinnostaisi myös se, miten järjestelmien yhteensopivuus toimii käytännössä. Kenen täytyy mukauttaa oma järjestelmänsä, kenen taas ei. Totta kai yhteen sopivuuden lisäksi komission tekstissä säännellään monia muita kysymyksiä. Asetuksessa viitataan moniin delegoituihin säädöksiin ja pitää keskustella, ovatko nämä kaikki todella välttämättömiä. Ei, eivätkö jotkin asiat olisi sellaisia, että ne pitäisi lainsäädännön toimesta hoitaa. Näiden asioiden pitäisi toimia todella kansalaisten ja yritysten hyväksi. Ja tässä on paljon potentiaalia transaktiokustannusten alentamiseksi. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia siinä, että jo tehtyihin investointeihin ei vaikuteta tulevaisuudessa kielteisesti. Tässä esimerkkinä on esimerkiksi Saksan sähköisen tunnistamisen järjestelmä, se ei ole vielä toiminnassa täysimääräisesti, vaikka se on otettu käytynyt kolme vuotta sitten. Täytyy myös katsoa, miten esimerkiksi sähköinen aikaleima toimii ja miten se sopii yhteen kansallisen lainsäädäntöpuitteisiin. Eli tässä on vielä keskustelun sijaa. Olemme kuitenkin vakuuttuneita tämän ehdotuksen tuomasta mahdollisesta lisäarvosta. Ähm. Kiitoksia. Minä taidan olla ainut jäljellä oleva varjoesittelijä. Vielä muutama kommentti. Ensinnäkin tämä on hyvin suunniteltu, hyvin rakennettu ehdotus. Komissio on löytänyt oikeanlaisen tasapainon toisaalta jäsenvaltioiden vastuun välillä ja toisaalta keskitetyn koordinaation välillä. Toivottavasti jäsenvaltiot suostuvat siihen, että tässä mennään eteenpäin ja tällainen vaikutelma ainakin on syntynyt, kun ajattelemme tiedotuspolitiikkaa. Jäsenvaltiot ovat olleet varsin vastentahtoisia alistumaan keskitettyyn valvontaan. Tässä oikeastaan ainut tapa eteenpäin on delegoida aika paljon valtuuksia jäsenvaltioille, aivan niin kuin todettiin jäsenvaltioissa on tapahtunut kehitystä yksittäisinä jäsenvaltiona, mutta on myös menestystä saatu aikaiseksi keskinäisestä tunnustamisesta. Kannustimia jäsenvaltioille voitaisiin tarjota niin, että ne ottaisivat käyttöön myös resurssit. Sehän on aina ongelmana. Sitten prosessin valvonta, kun velvoitamme jäsenvaltioita käyttämään esimerkiksi luottamuspalveluissa valvontaviranomaisia, niin miten sitten varmistetaan laadukas valvonta niin, että puututaan mahdollisiin turvallisuusongelmiin? En oikeastaan tiivistelmästä löytänyt, mutta tietysti pitää vielä tutkia yksityiskohtaisemmin. Oletin, että suunnitelma olisi, että tiedotus, sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmää voitaisiin käyttää myös valvontaviranomaisten hyödyksi. Sitähän on käytetty muillakin aloilla. Jos nyt muistan oikein, niin meillä on säännös IMI-asetuksessa. Viilan oli tässä esittelijä hiljan. Voi olla, että olen tässä nyt aivan väärässä. minulla ei ole papereita edessäni. Mutta täytyy katsoa joitakin näistä aspekteista ja katsoa, löytyisikö keinoja löytää jonkinlaista nostetta, jonkinlaisia kannustimia jäsenvaltioille. Komissiokin voisi pohtia sitä, että olisi jonkinlaista koordinaatioryhmää, johon, jossa jäsenvaltiot voisivat tehokkaalla tavalla tehdä yhteistyötä. Siellä täytyisi käsitellä turvarikkomuksia. Ja varmasti tässä on myös rinnakkaisia näkemyksiä suhteessa esimerkiksi henkilösuojakysymyksiin, joita tällä hetkellä käsitellään. Artikla 15 on tällainen erityisesti. Mielenkiintoisia toimia on siis tulossa ja kollegat on saatava myös henkilötietosuojan alalta tässä kanssamme yhteistyöhön. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että vakava henkinen työ tässä aiheessa alkaa. Ja edustaja Gallo varmasti tekee tehokasta työtä. Onko vielä joku, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Halusiko komissio vielä nostaa esille herra Sevida, ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Gallolle? Yksi kohtako? Um, because I forgot to give an answer to, to... Niin, haluan vastata tietosuojakysymyksestä esittelijälle. Tämä on tärkeää, koska tämä on yksi elementti, joka liittyy luottamukseen. Säädös on sellainen, että kun uudet puitteet ovat käytössä, siitä, niitä sovelletaan välittömästi asetukseen uudelleen tarkastettuna privacy by design periaate liittyy näihin luottamuspalveluiden tarjoamiseen. Tähän liittyy hyvin tärkeitä takeita, eli palvelun tarjoajan pitää muistuttaa näistä tiedoista, kun se kerää tietoja. Ja sitten kansainvälinen ulottuvuus. Jäsenvaltioiden täysin vastuu sähköisestä tunnistamisesta. On jäsenvaltioita, jotka julkishallinnossa tai hallituksessa kautta kantavat vastuuta tästä. Hallitus on siis vastuussa ja on maita, joissa toimitaan niin, että yksityinen sektori tarjoaa välineitä, joita voitaisiin pitää riittävinä tunnistamiseen kansalaisten kohdalla silloin, kun he käyttävät julkisia palveluita. Kansallisen tason toimien käyttöönotto on kuitenkin asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Tässä on kappale, joka on muotoiltu siksi, juuri siten kuin se on muotoiltu. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten tehdä nämä asiat. Investoinnit ovat tässä tärkeitä Yhdysvalloissa on käytössä tietty malli ja katsomme tarkkaan, miten siellä toimitaan. Ja pyritään siihen, että voidaan toimia niin, että eri oikeudelliset mallit voivat toimia yhteen tietosuojan, ihmisoikeuksien ja muiden kysymysten osalta. Tässä kaikki tällä erää. Kiitos huomiostanne. So Mrs. Gallo, would you like to just... Edustaja Gallo, haluaisitteko esittää loppupuheenvuoron ja vahvistaa vielä aikataulun? Monsieur le Président. Kyllä, puheenjohtaja, pari sanaa. Haluan kiittää komissiota näistä selityksistä ja kollegoita heidän tarjoamastaan panoksesta. Ja toisekseen haluan täsmentää, että määräaika tarkistuksille on 15. toukokuuta, koska aikataulua on nyt hieman lykätty. Eli 15. toukokuuta. Kiitos. Um, we're going to consider your draft report before then on the 20... Yes. 25. <laughs> päivä huhtikuuta sitten tätä tota käsitellään sitten valiokunnassa, eli 4. huhtikuuta lähetätte sen käännettäväksi. Joten teillä on vielä vähän aikaa käsillä. Käytätte sen viisaasti, tiedän sen. Loppuäänestys on 19. heinäkuuta teollisuusvaliokunta käsittelee tätä kesätauon jälkeen. Kiitos Sevidonin tiimille komissiosta. Kaikilla pitäisi olla kopio ja laitamme ne myös verkkosivuille, jos te seuraatte ulkopuolelta. Oikein hyvä. Ja nyt siirrytään päivän kokouksen viimeiseen osaan, joka on tarkastelemme lausuntoluonnosta, joka on valiokunnaltamme ja menossa oikeusasiavaliokuntaan liittyen oikeussuojakäynnin parantaminen, oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppa-oikeudellisissa riita-asioissa. Tämä on totta kai tärkeä osa sisämarkkinatoimintoja, erityisesti pienille ja keskeisille yrityksille ja kansallisille, kansalaisille. Hans-Peter Mayer on esittelijä. Äh, Irigoyen Peret on varjoesittelijä. Hän varmaan puhuu Meillä on muutamia nootteja herra Foxilta ja ne kanssanne. Lähetän muutamia yksityiskohtia erikseen. Komissiolta on saastamoinen. Komissiosta onko tämä niin? Who is here from the commission? Kuka täällä on komissiosta? Just introduce yourself to... Voisitteko esitellä sen? I'm uh, representing my head of unit, Minä edustan yksikön päällikköä saastamoista. Nimeni on Karjat. Well, I'll um, invite you to update us a bit. No, pyydän sinua puhumaan vähän myöhemmin. Hyvä. No, herra Maijer on valmis. Hän esittelee lausuntonsa. Sitten Rikkojen perässä kommentoi. Tom Foxin puolesta ja kommentoi. Maja. Rochefort. Sorry, enpä huomannut, että olet listalla. Oletteko toim- viras... Oletteko te varsinainen varjo vai varjon varjo? Viran puolesta. Ah, virallinen. Miten tekin puhutte? <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, komission 23. helmikuuta julkaisema tiedonanto analysoi oikeusapu joka on ollut voimassa vuodesta 2004 asti, eli kymmenisen vuotta. Ja tulos on se, että Suhteellisen harvat kansalaiset tai oikeusalan ammattilaiset tuntevat Euroopasta oikeusapua. Myös ne, joiden pitäisi ammatillisista syistä tuntea tämä, niin tilanne on todella heikko. Ja oikeusapu on esimerkki yksityisoikeudellisten asetusten kysymyksistä. Ja komissio toteaa aivan oikein, että vähäisiin vaatimuksiin sovellettava Euroopan menettely ei sekään ole tunnettu, mutta se on ollut voimassa jo ensimmäinen ensimmäistä 2009 asti. Ja kahden vuoden aikana ei ole saatu siltä osin mitään tuloksia aikaan. Tärkeää on myös, että komissio valvoo ja vaatii direktiivin täytäntöönpanoa. Komissio kolmessa kohdassa toteaa, että jossakin jäsenvaltioissa täytäntöönpano ainakin tietyillä aloilla ei ole toteutunut. Tämä koskee sisällöllisesti oikeusavun kustannuksia tiettyjen asiakirjojen ja matkustuskustannusten käsittelyä. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja siksi täytäntöönpano on merkittävää. Kasvavilla sisämarkkinoilla kansalaisten pitää pystyä luottamaan tällaisiin sääntöihin. Tämän lisäksi on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että ryhdytään toimiin ja kampanjoihin esimerkiksi toimiin, joiden kautta luodaan eurooppalainen tietokanta. Pitää olla sellainen tietokanta, jossa voidaan rekisteröidä tietoa maan kielellä. Hyvä puheenjohtaja. Meillä on jo paljon prosessioikeudellisia oikeudellisia päätöksiä. Meillä on myös eurooppalainen määräys kiistattomissa kysymyksissä. Sitten meillä on vähäisten vaatimusten menettely ja näihin kaikkiin liittyy oikeusapu. Tarvitsemme kuitenkin laajempaa tiedotusta, koska henkilökohtaisesta kokemuksesta itse olen ollut mukana vähäisten vaatimusten menettelyssä. Olen nähnyt, että eivät edes tuomioistuimet sitä tunne, vaikka niin ne ovat jo neljän vuoden ajan olleet velvollisia tiedottamaan, tarjoamaan lomakkeita kansalaisille tässä asiassa kansalaisille tiedottaminen mahdollisesta oikeusavusta Euroopan tasolla kuuluu olennaisena osana tähän. Ja kaikissa näissä menettelyissä sähköiset luottamuspalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä voidaan ottaa käyttöön yksinkertaistamiseksi. Olemme pyrkineet kaikissa menettelyissä yksinkertaistamaan – vähäisten vaatimusten menettely on tuonut paljon yksinkertaistamista muassaan kansallisiin menettelyihin nähden, mutta kuitenkin äh, edelleen tietoa pitää vaihtaa rajat ylittävästi ja tässä tarvitaan turvallista sähköistä menettelyä, jonka kautta voidaan vähentää kustannuksia ja saada oikeusapua. Kiitoksia puheenjohtaja. Erikoinen perässä. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen pitkälti yhtä mieltä Hans-Peter Mayerin kanssa. On aivan selvää, että oikeusalalla on edelleen paljon tehtävää. Oikeuspalveluiden saatavuus on kulmakivi Euroopassa ja oikeusapu, joka tunnustetaan perusoikeuskirjan 47 artiklassa, on asia, joka pitää taata myös rajat ylittävissä kiistatapauksissa. Meillä ei ole varaa siihen, että rajat ylittävien riitatapausten kustannukset estävät oikeuden toteutumisen, koska ainoastaan sen toteutuessa luottamusta voidaan saada sisämarkkinoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan kannustaa kasvua ja kilpailukykyä. Vuoden 2003 oikeusapuun liittyvät minimisäännöt rajat ylittävissä tapauksissa oli ensi askel kuluttajien luottamuksen lisäämiseen mutta kuten aina, meidän tulee olla entistä kunnianhimoisempia, jotta voimme parantaa lainsäädäntöä kansalaisten hyväksi. Olen yhtä mieltä Majerin kanssa siitä, että on valitettavaa, että ihmiset tuntevat oikeusapumahdollisuutta rajoittavissa tapauksissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa niin huonosti. Tämän viikon eurobarometri tunnustaa ja sanoo, että ainoastaan yhdellä kolmasosalla kansalaisista on tietoa oikeuksista, joita heillä on tässä asiassa. Siksi meidän pitää parantaa tiedotuspolitiikkaamme ja parantaa tämän välinen tunnettuutta sekä oikeusalan asiantuntijoiden että kansalaisten keskuudessa. Jäsenvaltioiden pitää todella sitoutua käsittelemään tätä kysymystä. Ja seuraavaksi haluaisin viitata oikeusavun taloudelliseen ulottuvuuteen. Kuten yksi artiklassa vuoden 2003 direktiivissä sanotaan, oikeusapu tarjotaan ja taataan sellaisille henkilöille, jotka eivät pysty kantamaan tai pystyvät kantamaan ainoastaan osan oikeuskustannuksista, mutta viisi artiklassa kuitenkin hieman epäselvästi tuodaan esiin erilaisia tapauksia. Tämä saattaisi tuoda mukanaan rajoituksia tässä perusoikeudessa, joka kansalaisilla on tulla kuulluksi tuomioistuimessa. Ja tähän liittyen tulen jättämään tarkistuksia tähän mietintöön. Tässä kaikki, kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Rochefort. Merci, President. Euh, kiitos puheenjohtaja. Tämä selostus täytäntöönpanosta on hyvin mielenkiintoinen. Siitä saadaan, saamme selkeän kuvan Emmekä varmaan eroa tulkinnan suhteen. Aika hyvin tämä toki on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jonkinlaista pientä tulkintaeroa on ollut. Mairin mietinnön ensimmäinen kohta on toteamus, jonka me kaikki huolella panemme merkille. Sitten on myös operationaalisia ongelmia. Kyseessä on varsin monimutkainen järjestely. Kaikilla on tämä oikeus, kaikilla on oltava tämä oikeus, mutta kuitenkin järjestely on varsin monimutkainen. Minusta meillä on mielenkiintoinen lausunto ja siinä on mielenkiintoisia ehdotuksia. Tuen erityisesti sitä, että olisi tällainen asianajaja pooli, johon voitaisiin turvautua. Joskus on ollut ongelmia näissä nimitys asioissa ja voisiko tällainen asianajaja puoli saada sitten näissä varsin spesifisissä kysymyksissä jonkinlaista erityiskoulutusta. Sitten yksi ainut viranomainen per jäsenmaa, näin on omassa maassani, toteaisin, että tämä on todellakin minimitaso. Tähän on ainakin päästävä. Jos jokaisessa jäsenvaltiossa olisi kaksi viranomaista, niin sitten jo monimutkaisuusaste on aivan toista luokkaa. Kun käyttäjät turvautuvat järjestelmään, niin silloin kun ajatella niitä henkilöitä, jotka ovat tässä verkostossa mukana, niin heidän täytyisi olla riittävän tietoisia ja, ja olla myöskin tietoisia siitä, mitä heiltä odotetaan. No sitten nämä standardiasiakirjat, asiakirjamallit, niiden pitäisi olla saatavilla. Meillä on kokemusta esimerkiksi tästä e-justice-verkostosta ja sen asiakirjoista, joita on ne verkossa saatavilla – Haluaisin esittää muutamia kysymyksiä eh, lausunnon valmistelijalle. Hän viittaa kohdassa seitsemän kysymykseen ja siihen, että pitäisi ottaa huomioon, huomioon erilaiset elinkustannukset jäsenvaltioissa ja olisi jonkinlainen kynnys, jonka perusteella sitten olisi tämä palvelu saatavissa. Ongelmana on se, että Miten tämä huomioidaan? Mitkä ovat ne objektiiviset kriteerit, joita voitaisiin käyttää? Mehän tiedämme hyvin, että vaikkakin olisi noin a priori objektiivisia kriteereitä, niin sitten tuotetaan asiakirjoja, jotka osoittavat taloudellisen aseman ja minkälaiset taket saadaan sitten siitä, että asiakirjat ovat aitoja todella ja osoittavat todellisesta tilanteesta. Tämä on vain kysymys. Tässä pitäisi olla kenties hieman täsmällisempi. Sitten kohdassa kahdeksan. Totta kai jäsenvaltioiden on ponnisteltava lujemmin, mutta en ymmärrä, miksi Mayer toteaa, että toisin kuin komissio, siinä hieman moitan komissiota, kenties en kaikkia yksityiskohtia aivan komission ehdotuksesta huomioinut, koska en tätä aivan ymmärrä. Sitten kohdassa 10 todetaan, että harmonisointia on jatkettava, jotta ei synny uusia ymmärryksiä. Eli kansallisissa säännöissä täytyisi mennä kohti harmonisointia. Tämähän on edistysaskel. Ymmärränkö tässä esittelijän kannan oikein, kun tulkitsen tätä muotoilua tällä tavalla. Nämä ovat vain täsmentäviä kysymyksiä, koska minun ryhmäni tukee aivan täysin valmistelijan kantaa. Ja kun teemme yhteistyötä, niin toivomme totta kai nopeaa ja tehokasta työtä. Juri, valiokuntahan tässä on vastuuvaliokuntana. Kiitos. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. kiinnostavaa tässä mietinnössä. Ja olen iloinen, että herra Mayer taustansa vuoksi pitää siitä huolta meidän puolesta. Ennen kuin aloitimme työtä aiheen parissa, ennen kuin näemme mietinnön, emme tienneet, että kaupassa tapauksissa oli oikeusapua tarjolla komission kertomuksesta. En huomannut. Etsin sitä. Enpä tämän löytää sitä. Mitään tietoa Onko yhteistä ongelmalistaa, oikeassa oikeusapua käytettäisiin? Tämä kiinnostaisi meitä, kun me haluamme sisämarkkinoita kannustaa ihmisiä käyttämään ja halusimme, että ihmiset oikeuksien käyttävät sisämarkkinoilla. Olemme viime aikoina tehneet paljon työtä siinä. Olemme olleet aktiivisia pakottamaan komissiota siitä, että he julkaisisivat kansalaisten oikeudessa markkinoilla. Ja sisämarkkinoiden täytäntöönpanossa olisi tärkeä tekijä, niin se pitäisi ehkä paremmin mainita aineistossa, jonka me julkaisemme. Tässä saattaa mennä ihan toiseen suuntaan kuin mitä komissio haluaisi vain kommentoida, mutta tätä pitäisi vasiteenkin pohtia sisämarkkinavaliokuntana. Se lisäsi arvoa. Se oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa yleisesti. Tässä on kertomus, joka kertoo no, tilannekuvan. Että komissio omittui se kaksi jakoa. Että toisaalta kertaa tämä asia menee hyvin, ja niin sitten toisaalta jossakin jäsenvaltiossa on ongelmia. Ja, mutta itse asiassa toiminnan taso on erittäin alhainen. On vähän vaikea saada selkoa, että men, toimiko tämä tehokkaasti vai onko saanutta vähäistä, koska emme sitä tiedä mistään, tai vai onko oikeusapua on hankala hakea, koska jäsenvaltiolla on erilaiset byrokraattiset menettelyt. Vai onko apu riittämätöntä sellaisen juristin saamiseksi, joka tekisi hyvän homman, joten ihmiset eivät välttämättä ole kiinnostuneita avusta. Tämä asiakirja ei ole hurja markkinahaku suuntautunut asiakirja. Meillä on ollut asiakirjoja, joissa on aitoa kuluttajan informaatiota. Huomasinpa havaintoja, joita komissio oli tehnyt. Sillä on jotakin pohdintoja. Mutta mitä erityistä toimintasuunnitelmaa seurattavaksi? Mikä merkitsee, että siinä suhteessa työmme on aika tärkeää. Ja missä suunnissa halutaan edetä. Mutta tämä direktiivi vaatii perustavia muutoksia. Ja sitä pitäisi käyttää aktiivisemmin ehkä. Täytyy keskittyä siihen. Tässä muuten melko kantaa herra Foxin puolesta. Hän on arvostettu juuri itsekin, joten hänellä on eh, ehkä asiantuntevampia kommentteja kuin minun ammattiorikommentit tässä iltapäivällä. Haluatko joku kommentoida ennen kuin pyydän komissiota puhumaan? Eipä. Selmä. Komissio. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä kattavasta lausuntoluonnoksesta. Me olemme pitkälti yhtä mieltä lausunnonantajan kanssa ja jaamme parlamentin tavoitteen siitä, että oikeusavun helpottaminen on tavoitteena kaikille EUn kansalaisille. Olen yhtä mieltä siitä, että tämä kertomus ei ole kaikilta osin tyydyttävä. Aivan kuten puheenjohtaja sanoi, siitä puuttuu osittain tietoa liittyen oikeusapuun. Meillä oli tässä alihankkijoita ja teimme yhteistyötä myös jäsenvaltioiden kanssa – eikä spesifiä tilastotietoa ole siitä, onko kyseessä kotimaan tapaus tai rajat ylittävä tapaus, jonka tuomioistuin voisi näin tunnistaa. On tärkeää, että kansalaiset ja heidän asianajajansa kääntyvät suoraan sen jäsenvaltion puolen, jossa tuomioistuin sijaitsee, aivan kuten ennen direktiiviä. Tällä prosessilla pyrittiin siihen, että päästään eroon oikeudenkäyttöön liittyvistä rajoittavista kustannuksista – Osa kustannuksista koituu täytäntöönpanevalle tuomioistuimelle, toinen taas toisille viranomaisille. Valmisteluvaiheessa pitää olla apua ja välittävä viranomainen hoitaa käännökset. Ja tämä direktiivin ehdottama järjestelmä, jos sitä todella täytäntöön pantaisiin kunnolla, se auttaisi oikeusavun saamista ulkomailla. Tiedotus- ja tietoisuusongelma on valtaisa. Asianajajat eivät todellakaan tunne tätä menettelyä. Ja tästä on haittaa koska pitää pystyä toimimaan nopeasti. Välittävällä viranomaisella on ainoastaan 15 päivää aikaa välittää pyyntö vastaanottoviranomaiselle. Ja jokaisella EUn tuomioistuimella on oikeus tarjota oikeusapua ja katettuihin kustannuksiin liittyy myös minimivaatimuksia – ja ajan ja on liittyviä vaatimuksia myös. Ja komissio on valmis parantamaan nykytilannetta. Miksi emme tehneet mitään ensimmäisen kahden vuoden aikana? No ei se nyt ihan näinkään ollut. Kyllä me kuulimme jäsenvaltioiden edustajia. Direktiiviä ei oltu halukkaita tarkistamaan, mutta sen parantamista kyllä halutaan. Sitten liittyen lausunnossa oleviin suosituksiin liittyen toteasin, että komissiolla ei ole toimivaltaa pakottaa jäsenvaltioita tällaisen yhteyspisteen luomiseen. joskin liittovaltioissa pitää nimetä erilaisia viranomaisia, kuten Espanjassa ja Saksassa esimerkiksi. Vastuuviranomaisen pitää näitä nimetä. Tämä sopii kansallisiin, kansallisiin järjestelmiin oikeusavussa Työsarkaa tietenkin on edelleen. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Pitää käyttää esimerkiksi Atlas-portaalista siirtymistä eurooppalaiseen oikeusverkostoon. Sitten lomakkeiden saatavuuteen liittyvä ongelma – Yritin pyytää oikeusapua ranskaksi. Laitoin oman nimeni tähän lomakkeeseen ja sitten painoin nappia, jotta tämä kääntyisi englanniksi. Se toimi. Ja järjestelmän kautta pystyin joko tallentamaan PDF-muodossa tämän lomakkeen tai lähettämään sen suoraan sähköpostilla esimerkiksi yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Irlannin vastuuviranomaisille. Eli ehkä joissakin maissa tähän liittyy ongelmia. Tämä on tekninen asia, josta voidaan kertoa komissiolle ja sitten puutumme näihin IT-ongelmiin. Meistä tämä direktiivi on hyvä. Ja se oli yksi ensimmäisiä täytäntöönpantavia välineitä yksityisoikeuden akiin puitteissa, kuten valmistelija totesi. Meillä on erilaisia eurooppalaisia menettelyitä ja samankaltaisia ongelmia liittyy tämän menettelyn onnistumiseen, koska joskus on 28 keskenään ristiriitaista järjestelmää. Järjestelmän pitäisi olla vastaajalle houkutteleva ja tarkoituksena on todella vähentää kustannuksia, joita tähän liittyy. Yritämme nyt puuttua näihin porsanreikiin, jotka valmistelija otti tässä esiin. Kiitos. Tässä oli hyödyllistä tausta, herra Maira Tormi. You made on his opinion. Uh, did you want to summarize Hans-Peter and then... Haluatko Hans-Peter esittää yhteisvedon ja sit, yhteenvedon ja sitten kertoa aikataulusta? Kiitos. Lyhyt yhteenveto ainoastaan. Kiitän komissiota meidän argumenttiemme huomioon ottamisesta. Kiitos myös muille valmistelijoille. Tämä on todella tarpeellinen väline ja sitä kuitenkin käytetään liian vähän eikä sitä tunneta kylliksi hyvin. Tästä pitää syvällisesti keskustella. Mutta tarvitaan todella yleinen tiedotuskampanja. Komission pitää tällaisen ryhtyä. Tähän tarvitaan rahaa. Pitää myös pakottaa jäsenvaltiot mukaan maksumiehiksi koska olemme jo luoneet lukuisia mahdollisuuksia, joita ei niitäkään lainkaan tunneta. Jos ei tiedä, että voi nostaa kanteen pienten vaatimusten menettelyn puitteissa 2000 euroon asti rajat ylittävästi, ei pysty toteuttamaan menettelyä, joka olisi huomattavasti halvempi kuin normaali menettely. Jos sitten kääntyy asianajajan puoleen, joka sanoo Saksassa, että no jos tapaus on ollut Espanjassa, Kreikassa tai muualla, niin sinun täytyy etsiä sieltä asianajaja. ajaja. Kustannukset ovat pienempiä, mutta näin ei ole Eli tiedottaminen on tällä hetkellä nyt kaikkein tärkeintä. Totta kai tarvitaan lisää yksityiskohtia. Nyt analysoimme tätä ja jätämme varmasti tarkistuksia tähän liittyen mahdollisista lisäyksistä. Mutta tässä monet tärkeät asiat ovat jo tulleet esiin. En halua mitenkään vastustaa. tällä ristiriitainen komission kanssa. Se todella kolmessa kysymyksessä toteaa, että täytäntöpano ei ole vielä toteutunut, mutta asia pitää työstää. Tässä on kuitenkin kulunut jo kymmenen vuotta. Kyllä tämän ajan olisi pitänyt riittää siihen, että asia nyt tunnettaisiin jo, joten tarvitaan ponnekkaita toimia. menettely ja prosessi mahdollisuuksista pitää todella tiedottaa kansalaisille. Viitan myös siihen, että on vaikea saada tietoa. Monet tuomioistuimet eivät saa tietoa siitä, onko kyseessä maan sisäinen tai rajat ylittävä tapaus. Usein on todella vaikea selvittää asian kulkua. Ja sitten lomakkeista. Tässäkin tilannetta voidaan todella parantaa. Jos täytän netissä PDF-lomakkeita, silloin minulla pitää olla kaikki tiedot valmiina, muuten lomakkeen täyttäminen ei onnistu. Jos puuttuu yksikin tieto, niin koko järjestelmä kaatuu. Ja silloin minun täytyy aloittaa alusta. Kaiken järkevintä olisi se, että tämä voisi tallentaa vaikka Word-muodossa ja sitten omalla tietokoneella tätä voisi tallentaa pikkuhiljaa. Eli sähköisissäkin toimissa on vielä paljon parantamisen varaa ilman lainsäädäntömuutoksia. Eli tässäkin vetoan todella komission jatkamaan työtä ja luomaan erilaisia apukeinoja esimerkiksi tekniikan kautta. Kiitos. Good. Well, hyvä. Paljon kiitoksia kaikille. Sinne iltapäivän asiat on käsitelty. Valiokunnan seuraava tapaaminen maanantaina neljäs maaliskuuta. Meillä on lyhyt istunto kolmesta seitsemään. Yksi huippukohdista on, että Redding, joka on oikeusasiasta, perusoikeuksista kansalaisuudesta vastuullinen, tulee paikan päälle. Varmaan kyselette tästä ja muistakin ehdotuksista. Työskentelemme myöskin sisäenergiamarkkinoiden budjetista ja saamme ensimmäisen päivityksen kolmikantaneuvotteluiden etenemisestä, joka tulee olemaan vakitekijä. Maaliskuun pääkokouksessa on 21.2. maaliskuuta. Palasit varmaan aikatauluun. Anteeksi, että, mutta halusin ihan halusin lö- vähän muuttaa tätä lyhyttä takarahjaa tarkistuksille. 27. helmikuuta on aika lyhyt takaraja. That's right. And then we'll consider them on the 21st of March and the second meeting. 21. oli se ensimmäinen kokous. Paljon kiitoksia. I wish you a very good afternoon. Hyvää iltapäivää.